Puhemies. Hyvät kollegat, pyydän teiltä ensin hiukan ymmärrystä. Pyydän myös anteeksi sitä, että tämä istunto alkaa myöhässä, mutta olen itsekin juuri vasta kaksi minuuttia sitten kuullut, että minua pyydetään antamaan julkilausuma hyvin surullisesta tapahtumasta ja tämän julkilausuman haluan teidän luvallanne mielelläni antaa. Suurella surulla ja järkytyksellä olemme tänään kuulleet dramaattisista tapahtumista Winnendenissä, Saksan liittotasavallan Baden-Württembergin osavaltiossa. Siellä 15 henkilöä on traagisella tavalla menettänyt henkensä Albertville Realschule koulussa. Iskun tekijä on 17-vuotias koulun entinen oppilas. Tämän jälkeen hän riisti itseltään hengen ammuskelussa paikallisessa supermarketissa amok-iskun tekijää seuratessa kaksi poliisia loukkaantui lisäksi. Euroopan parlamentin nimissä haluan ilmaista syvän osanottoni ja solidaarisuuteni perheiden ja kaikkien uhrien omaistia kohtaan. Nämä uhrit ovat viattomia nuoria koululaisia sekä kolme koulun opettajaa. Tämä tragedia tapahtuu vasta puoli vuotta vastaavan kammottavan iskun jälkeen, joka tapahtui Suomessa Kauhajoilla. Meidän tehtävämme vastuullisina poliitikkoina EU:ssa on tehdä kaikissa jäsenvaltioissamme voitavamme, jotta tällaiset teot voidaan ennakoida ja estää hyvissä ajoin, sikäli kuin voimme tähän vaikuttaa. Olemme järkyttyneitä myös toisesta järkyttävästä tapahtumasta Alabamassa, Yhdysvalloissa. Siellä Amok-iskun tekijä on ampunut vähintään kymmenen henkeä ennen kuin käänsi aseensa itseään kohti. Haluan vielä kertaalleen meidän kaikkien nimissä välittää syvän osanottoni ja solidaarisuutemme uhreille ja heidän omaisilleen. Olen kiitollinen, jos muistatte kanssani uhreja. Ich danke Ihnen. Kiitokset. Hyvät kuulijat, näiden traagisten uutisten jälkeen ryhdymme töihin. Eilisen istunnon pöytäkirja on jaettu. Onko siihen huomioita? Huomioita ei ole. Pöytäkirja on hyväksytty. Nyt haluan kertoa, että Daniel Verial Skerpenia on jättänyt paikkansa Euroopan parlamentissa 10.3. alkaen artikla 4.1 mukaan hänen paikkansa on vapaana ja kansallinen viranomainen tulee nimeämään uuden jäsenen parlamenttiin. Nyt suulliset kysymykset, siis kaksi hankkeen etenemisestä välittömästi puheenvuoro. Herra Koijo, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Senhor vice-presidente da Comissão, caras e caros colegas. Kiitos puhemies, neuvoston edustaja, komission edustajat. Euroopan parlamentissa me tuemme sitä, että siis kaksi järjestelmä saadaan nopeasti toimimaan. Sen piti